Bien, chers collègues, mesdames, messieurs, s'il vous plaît, veuillez prendre place. Hyvät kollegat, istukaa alas. Aloitamme melko pian. Komissaari Barnier on meille käytettävissä ainoastaan tunnin. Kiitos komissaari, että olette täällä. Me keskitymme nyt komission työskentelyyn Mm, ja kiitämme sitä, että yhteiset puolustusasiat ovat käsiteltävässä, käsiteltävänä joulukuun kokouksessa tämä työryhmä koskien ähm, puolustusteollisuutta perustettiin kollega Tajanen kanssa ja tässä käsitellään eurooppalaista puolustusteollisuutta, kun lemme mitä teillä on kerrottava tämän työryhmän toiminnasta. Me olemme tässä alikomiteassa huolissamme eurooppalaisen puolustusteollisuuden tilasta. Olemme huolissamme kilpailukyvästä ja olisi tärkeää, että tämä kilpailukyky otetaan mukaan strategiaan, johonkin eurooppalaisen strategiaan. Tämä puolustusteollisuus on sen tavoitteen takana, et, ja tämä toistetaan useissa mietinnöissä, niin Eurooppa halutaan varustaa strategisella autonomialla, mitä tulee puolustukseen. Meillä on eurooppalaisen puolustusviraston kanssa usein kontakteja. voitakin kenties kertoa, minkälaista yhteistyötä teillä on ollut tämän työryhmän puitteissa. On erittäin harvinaista, että kuulemme komissaaria, sillä puolustusasiat äh, ja komissio niin äh, eivät ole oikein kuuluneet yhteen ennen. Olemme erittäin tyytyväisiä, että olette tänne saapuneet äh, puhumaan meille. Ja tämän puheenvuoron jälkeen meillä on sitten keskustelu kaikkiin, kaikkien kanssa, jotka osallistuvat neuvoston kokoukseen. Ja me tulemme laittamaan tiettyjä ehdotuksia pöydälle. Näemme juuri Malin tapahtumien myötä, että puo- ulkosuhde ja puolustusasiat ovat erittäin tärkeitä Euroopan kansalaisille, Euroopan valtioille ja meidän pitää olla kunnianhimoisen näiden asioiden suhteen. Komissaari, anna teille puheenvuoron. Merci beaucoup. Euh. Kiitos paljon, puheenjohtaja, ja kiitos kaikille äh, siitä, että olette täällä. Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun äh, olen puhumassa teidän äh, valikunnalle edeltäjänne arvon puheenjohtaja 2000, edeltäjäni tuli 2006 vuonna esittelemään työn tuloksia, joita tein komission ulkopuolella koskien siviilien suojelemista. Tein tämän työn Barrosolle ja ajatuksena oli tehdä siviilien suojelujoukot EU-lipun alle. Ja ne, jotka tuntevat komission puheenjohtajan, niin minä olin tehnyt yhteistyötä hänen kanssaan, olin Ranskan ulkoministeri ja minä olin myös työs, puheenjohtajana työryhmässä, joka koski eurooppalaista puolustusta ja työstimme sitä, mitä Lissabonin sopimuksessa sanotaan eurooppalaisesta puolustuksesta. Ja ne työkalut, joita Lissabonin sopimuksessa ovat työryhmän sinne aikaan saamia. Nyt puhutaan politiikasta, eurooppalaisesta politiikasta. Tällä hetkellä tässä pyritään nyt luomaan pohjaa tai pyritään luomaan Äh, eurooppalaiselle puolustuspolitiikalle. Ensimmäiset tapahtumat olivat vuonna äh, joitain kymmeniä vuosia sitten, ja sen jälkeen niitä missioita on ollut 25. Äh, jotkut ovat sitä mieltä, että komissaarin tuleminen tänne valiokuntaan on erikoinen asia, mutta voin kertoa teille, miksi tämä on täysin ymmärrettävää ja ehkä jopa hyödyllistäkin lähtökohtana on hyvin erilainen tilanne verrattuna muihin yhteisön politiikkoihin. Ja tässä nuoressa politiikan alassa me lähdemme melko pitkältä takamatkalta. On tärkeää, että me olemme puolueettomia tätä puolustuspolitiikkaa kohtaan. Sitä usein kriti- kritisoidaan, vaikka kyseessä on hyvin nuori politiikka. 27 erilaista puolustusperinnettä. 27 erilaista diplomaattista painopistealuetta ja kun kyse on teollisuuden alasta, niin kyseessä on hyvin kansalliset teolliset perinteet, jotka eroavat paljon toisistaan. Toisaalta komissaarina, poliitikkona, olen sitä mieltä, että nyt on kiire antaa ö, uutta ö, tuulta purjeisiin eurooppalaiselle puolustuspolitiikalle. Kuten näette, kuten tiedätte, nyt on uusia uhkakuvia. Ne eivät ole kovinkaan kaukana Euroopan maanosasta. ja Ennen kaikkea Afrikassa on ongelmia. Ja nämä uhkakuvat koskevat meitä suoraan, meitä eurooppalaisia. Toinen syy on se, että Euroopan budjetista on nähtävissä ja tunnette omat kansalliset tilanteenne, niin näissä budjeteissa on suuria ongelmia liittyen puolustusasioihin, ja tässä täytyy nyt keskittää voimia yhteen, jotta saadaan aikaan uskottava puolustus. Keskittyen muun muassa tutkimukseen ja erilaiseen yhteistyöhön. Mm, lisäksi on asiakirja, jossa käsitellään uusia amerikkalaisia painopistealueita liittyen puolustukseen ja Yhdysvallat ovat meidän yhteistyökumppani. Me halusimme kenties enemmän tasapainoa tähän suhteeseen, mutta ottaen huomioon heidän uudet turvallisuusstrategiset linjauksensa. Joe Biden, varapresidentti Yhdysvalloista, kertoi meille eurooppalaisille, että Eurooppa on turvallisuuden kannalta, Eurooppa on kulmakivi, mutta Euroopan tulee kantamat vastuunsa. Näin sanoi varapresidentti. Me Olemme uudessa geopoliittisessa tilanteessa, ympäristössä, joka tarkoittaa, että yhteistyötä on tehtävä enemmän ja eurooppalainen puolustuspolitiikka tarvitsee uutta tulta purjeisiin, jotta voimme kantaa omat, oman vastuumme omasta turvallisuudestamme. Tätä varten on työkalut olemassa. Viittasin Lissabonin sopimukseen. Eurooppalainen Euroopan puolustusvirasto ja joskus puolustuspolitiikka ei ole ollut aivan oikealla kunnollisella tasolla tähän mennessä, niin jotain on kuitenkin tehtävissä. Ja nyt olenkin sitä mieltä, että komissio tuo puolustuspolitiikkaan lisäarvoa ja uskon, että komissio on hyödyllinen kun katsoo 2012 Eurooppa-neuvoston päätelmiä. Ja mikäli me haluamme valmistella huolellisesti 2013 joulukuun ö, neuvostoa, niin nyt ensimmäistä kertaa pitkään aikaan Euroopan neuvosto ja toivon, että ei tähän väliin tule mitään talouskriisiä, joka tulee puuttumaan tähän öö, esityslistaan, niin ensimmäistä kertaa pitkään aikaan eurooppalainen puolustuspolitiikka on Euroopan neuvostossa tapetilla. Meidän pitää valmistella tätä asianmukaisella tavalla. Tässä on kolme asiaa, joita nous, tullaan nostamaan esille. Pitää löytää yhteinen näkemys työkaluista ja työkaluista, joita voidaan käyttää – nopeana, to, nopeassa toiminnassa siviilien, siviilien hyväksi ja konfliktitilanteissa. Ja kollega Catherine Ashton on tässä tekemässä töitä. Ja lisäksi tässä pitää katsoa, kuinka sitoutunut komissio on tähän työn Tämä on hallitusten välinen asia ja korkea on siis tässä tiivisti mukana. Toinen yhteistyö liittyy yhteistyöhön ja pulling and sharing periaatteeseen, jotta voidaan parantaa puolustuskapasiteettia. Se on tarpeen. Niin meidän pitää tehdä yhteistyötä. Se on mielestäni tärkeä asia. Sitä pitää tehdä ensin eurooppalaisten kesken. Tiedän, että eurooppalaisia maita kuuluu NATOon, mutta ensimmäinen tavoite tähän pooling and sharing periaatteeseen liittyen on se, että Euroopan unionin jäsenvaltiot tekevät yhteistyötä. Ja kolmas asia, joka tähän liittyy, koskee puolustusteollisuutta ja puolustusmarkkinoita, me, niiden on oltava tehokkaammat ja kilpailukykyisemmät, jotta voidaan valmistaa Euroopassa niitä laitteita, joita Euroopassa tarvitaan puolustukseen. Ja tämä on tämä kolmas asia, johon komi, jonka suhteen komissio voi olla hyödyllinen, ottaen huomioon sääntelyn, normien tuntemisen, normien standardoimisen ja kohdennettujen taloudellisten ohjelmien tai tutkimusohjelmien käyttö voi olla myös erittäin hyödyllistä. Ja kun tulin komissiolle kolme vuotta sitten kollegani Michel Tajani ja minä keskitymme niihin kahteen työkalun, joita meillä oli käytettävissä, ja niitä olemme pyrkineet käyttämään, kuten olette pyytäneet. Kyseessä oli puolustuspakettiin kuuluvat kaksi direktiiviä. Ja näiden kahden direktiivin oikeanmukainen käyttö ja täytäntöönpano, mitä muuta hyödyllistä voitaisiin tehdä, jotta päästään sellaisen tilanteeseen, että on riittävästi poliittista tahtoa päästä eteenpäin. Osavallalla Barroso ja komissaari Tajanin kanssa olemme päättäneet järjestää jotain uutta ja epätodennäköistä komission sisällä. Kyseessä on siis työryhmä, johon kuuluu kymmenkunta, ehkä jopa enemmän pääosastoa, jotka työskentelevät usean eri aiheen kanssa, jotka nostan esille Ensimmäinen koskee sisämarkkinoita, puolustusteollisuuden mm, sisämarkkinoita. Meidän tulee löytää keinoja sille, että saamme markkinat avattua, että politiikat ovat enemmän yhdentyneitä ja siten, että tulkitsemme oikealla tavalla artikla 346 Lissabonin sopimuksesta, jota en unohda ja jonka läsnäolo on erittäin tärkeä. Ongelmana on se, että eri pääosastot tulkitsevat, tai tärkeää olisi, että tätä 346 artiklaa tulkitaan eri pääosastoissa samalla tavalla. Ja minkälainen tuki voidaan antaa näille PK-yrityksille, jotka työskentelevät puolustusteollisuudessa, kuinka tukea rakennemuutosta, kuinka tukea aloittelevia yrityksiä, startup-yrityksiä, ja kuinka helpottaa keskustelua eri aloilla liittyen kilpailukykyyn ja kuinka voidaan luoda uusia normeja ja säädellä tätä alaa. Minä toimin sisämarkkinoiden komissaarina ja minä puolellan teollisuussalaisuuden ylläpitämistä. Energian suhteen tiedätte, että asevoimat käyttävät eniten energiaa julkisista laitoksista ja palveluista, ja ne joutuvat eniten myös säästösyistä leikkaamaan eniten tätä energiankulutusta, säästöjä ekologisista syistä. Me olemme sitä mieltä, että eurooppalaisessa energiastrategiassa on sija puolustusteollisuudelle ja puolustusalalle. Neljäs teema on ähm, dual konteksti Meidän ei pidä unohtaa, että asevoimat, puolustusvoimat tarvitsevat vastaavia, keskenään vastaavia laitteita ja tarvikkeita, sikäli kun he ovat yhteisissä missiossa mukana. Ja tekevät suoraa yhteistyötä kentällä. Muun muassa ulkorajojen valvonta, mm, merirajojen valvonta, kriisinhallinta tai pelastustoimet kriisitilanteessa. Olette tukeneet sillä, että luodaan eurooppalainen siviilien suojelutyöryhmän joukko. Lisäksi tähän kuuluu ei-sotilaalliset toimet, DG Home, DG Eco ja kehityksen pääosasto työskentelevät yhdessä, jotta saadaan luotua turvallisuuskapasiteettia. Tässä vaiheessa koordinoidaan ja rahoitetaan yhdessä jäsenvaltioiden valmiuksia, mutta minä kuulun niihin, jotka ovat sitä mieltä, että olisi oltava järkevämpi ja tehokkaampi budjetin näkökulmasta. Ja olisi tärkeää, että eurooppalaiset käyttäisivät olemassa olevia osaamista Euroopan suojelemiseksi. Galileon kanssa tässä onnistuttiin ja voisiko tämä toimia hyvänä mallina, hyvänä laboratoriona sille, että näin toimittaisiin myös muilla strategisilla aloilla. Ei välttämättä sotilaallisella, mutta kenties strategisella alalla, kun kyseessä on vaikkapa ulkorajat, laiva, sairaalat, lentotukialukset, niin eikö olisi järkevää Euroopalle, että tiettyä laitteistoa, tiettyjä varusteita olisi jo aivan oman lipun alla, jotta näitä voitaisiin sitten käyttää silloin, kun niitä tarvitaan. Tämä voisi liittyä globaaliin turvallisuuteen. Ja siviiliturvallisuuden mietinnössä nostettiin esille se, että useissa maissa, Espanjassa, Irlannissa, Ranskassa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa on ollut näitä merikatastrofeja, öljyvuotoja, niin mikään maa ei pysty hankkimaan öljyntorjunta, riittävää öljyntorjunta laitteistoa ja varusteita, niin eikö olisi hyvä, että olisi vaikkapa rajallisesti tällaisi, tällainen laitteisto, jotta näitä voitaisiin käyttää sitten tarpeen tullen. Eli tällaista keskustelua me haluaisimme käydä. Tässä keskustelua me haluaisimme avata. Kyseessä on tietysti budjetti ja poliittinen kysymys. Viides teema liittyy avaruuteen ja tämä kuuluu kollega Tajanin vastuualueisiin. Se on monialainen ala, Meillä on siviiliavaruustoimintaa, mutta haluaisimme käyttää mahdollisia synergiaetuja, joita voidaan siviili- ja sotilasalalla, sillä minä en nyt mene aivan avaruuteen tämän keskustelun kanssa, vaan olisi mielestäni hyvä, että komissio voisi käyttää jäsenvaltioiden hyväksi omaa sääntelyvoimaansa ja osaamistaan liittyen ilmailualaan mukaan lukien puolustuslennot. Kuudes teema on tutkimus, kuten avaruuden suhteen, niin tässä rahoitetaan 2000 tiettyä projektia, ja tämä liittyy 2020 projektiin olisi tärkeää tietää, kuinka mahdollisia synergiahyötyjä voitaisiin tässäkin käyttää. Sitten tärkeä aihe, eli kauppa. Me, meillä on tietty vastuu, joka liittyy ei-sotilaallisiin toimiin kaupan suhteen, ja tässä jäsenvaltiot ovat sääntelemässä kansainvälisiin sopimuksiin. Ei, sotilasteollisuus ei kuulu näihin kansallisiin sopimuksiin ja pitäisi tietää, ja voitaisiinko tässä edetä johonkin suuntaan siten, että eurooppalaiset yritykset pääsisivät eurooppalaisille markkinoille. Tämä voisi tukea meidän teollisuuden toimintaa. Olisi hyvä päästä kolmansille markkinoille. No, siinä minun puheenvuoroni. Hyvä puheenjohtaja, anteeksi, että puhuin niin pitkään. Siinä ne puitteet, joissa me toimimme. Ja halusin osoittaa, että komissio voi ja haluaa olla hyödyllinen ö, sisämarkkinoilla, johon kuuluu myös puolustusteollisuus ja haluamme osallistua puolustus- ja turvallisuuspolitiikkaan Euroopassa. Ja vielä viimeinen sananen koskien puolustusteollisuutta. Se, että ne, ku, ne kuuluvat tietenkin eurooppalaiseen teollisuuteen, ja se on hyvin herkkä tällä hetkellä. Useissa maissa teollisuus on laskusuhdanteessa. Kaikki eurooppalaiset, kaikkien eurooppalaisten yritysten tulisi hyötyä siitä, mitä me teemme yhteistyössä, jotta öö, tutkivat, työskentelevät, investoivat nämä eurooppalaiset yritykset. Ja tässä on asiakirja, jonka olemme yhdessä kymmenisen kollegan kanssa tehneet. Te oli tämä Single Market Act 1 ja 2 tässä on hyvin pedagoginen asiakirja tähän liittyen. Tässä on 55 ehdotusta, joiden tavoitteena on parantaa sisämarkkinoiden toimintaa kaikkien eurooppalaisten yritysten hyödyksi. Ja tähän kuuluu myös turvallisuus- ja puolustusalan sektorit. Kun puhutaan pääomariskistä, eurooppalaisesta patentista, eilen allekirjoitettiin 24 maan voimin siitä, että luodaan eurooppalainen patentti ja ensimmäinen patentti saadaan kilpailukykyiseen hintaan luotua kahden puolen tuhannen euron hintaan verrattuna 25 000 euron hintaan. Ja kun puhutaan elektronisesta allekirjoituksesta ja niin edelleen, niin puhutaan aiheista, jotka kiinnostavat yrityksiä ja voivat toimia hyödy hyödyllisinä vipuvarsina eurooppalaisille yrityksille. tämä koskee myös puolustusteollisuutta. Eräs uusi aihe on teollisuuspolitiikka. Teollisuuspolitiikka ei ole enää ollut liian suurisena mainittavaksi. Tajanin kanssa me olemme työstämässä teollisuuspolitiikkaa. Tajani on nostanut esille ne avainteknologiat yhdessä asiantuntijaryhmän kanssa, jossa Eurooppa on ö, uhan alla menettää kaiken autonomian. Nämä teknologiat ovat elintärkeitä myös puolustus- ja sotateollisuudelle. Eikö, eikö voidakin olla sitä mieltä, että nämä ovat strategisia teollisuuden aloja, joita tulisi pitää Euroopassa enemmän kuin että luovutamme nämä teollisuudenalat amerikkalaisille, kiinalaisille tai intialaisille. Voimmeko tehdä, toimiko onnistua tässä? No, ainakin työkalut ovat olemassa siihen. Ja tässä voi auttaa nämä avainteknologia-alat, sisämarkkinat, jotka tukevat eurooppalaisia yrityksiä. Ja myös mukaan luettuna tähän kuuluu puolustusteollisuus. Kiitos. Kiitos, komissaari. Annan puheenvuoron kollegoille. Oli erittäin mukava, että puheenvuorossa nousi esille tiettyjä avainlauseita ja sanoja, jotka osoittavat, että komissio ymmärtää hyvin puolustusteollisuuden. Se ei ole aivan tavanomainen teollisuuden ala, siinä on tiettyjä erityispiirteitä, itse tuotteet ja teknologiat ovat ovat erityisiä, mutta myös tämä teollisuuden ala on erittäin tärkeä liittyen muun muassa itsenäisyyteen ja itsemääräämiseen. Ja olisi hyvä, että näihin kenties puututaan sääntelyn avulla. Galler on valiokunnan EPP-koordinaattori. Olkaa Kiitos puheenjohtaja. Hyvät komission Halusin antaa teille tilaisuuden laittaa kuulokkeet korvillenne. Niin, kiitoksia herra puheenjohtaja, herra komission jäsen. Haluan kiittää sydämellisesti esityksestänne. Tapaaminen, se mitä sanoitte, se kohtaa avoimet avoimen vastaanoton Euroopan kansanpuolueessa. Me kansanpuolueessa olemme sitä mieltä, että voimakas, kilpailukykyinen puolustusteollinen perusta tarvitaan Euroopassa mukaan luettuna puolustusteollisuus, jotta voi olla luo riippumaton politiikka tällä alueella, jos tämä ymmärrys kasvaa ja päästään eroon kansallisesta itsekyydestä, niin ollaan hyvällä tiellä. Te puhuitte tästä puolustuksen työryhmästä, jota vuonna, 2000, vuonna 2009 voitte kollega Tajanin kanssa. Se on hyvää kehitystä. Ja kun te olette vastuussa markkinoihin liittyvistä kysymyksistä, haluaisin aluksi kysyä tästä defense packageista. Siitähän on ollut tämä puolustusalan hankintojen paketti ja myöskin direkti, joka liittyy näiden tavaroiden siirtoon. Tämän kaiken on itse tapahtuneen direktiivin osalta. Voisitteko kertoa, miten pitkälle jäsenvaltiot ovat tämän tähän mennessä toteuttaneet, se kiinnostaisi minua. Ja kun te nyt olette vastuussa markkinoista, kysyisin, että jos ajattelen Euroopan puolustusvirastoa, sillähän on melko suuri markkinaosasto. Itse asiassahan johdonmukaisesti tuon markkinaosaston, joka puolustusvirastossa on, kuuluisi, se kuuluisi olla osa komissiota, se olisi johdonmukaista – sitä paitsi muistutukseksi viimeksi ulko- ja turvallisuuspolitiikan raportissa ajatellen kustannuksia, jotka liittyivät EDAan puolustusvirastoon, että se rahoitetaan nyt unionin budjetin kautta vaadimerova Ashtonia tekemään esityksiä tästä asiasta. Onko teillä jotakin tietoja siitä, aikooko Rova Ashton komission varapuheenjohtajan roolissaan tehdä esityksen siitä, että puolustusvirasto todellakin saisi rahoituksen henkilöstön ja toimintakulujen osalta unionin budjetista, koska muuten sitten säilyy tällaisena jäsenvaltioiden virastona. Me tarvitsisimme kuitenkin tällaista yhteisöllistä lähestymistapaa. Täällä parlamentissa me olemme jo pitempään vaatineet, ajatellen nimenomaan tilannetta, vaatineet valkoista kirjaa puolustuksesta ja ö, ö, turvallisuudesta, jotta voitaisiin todeta, mikä on tilanne varustelun alueella, mitä välineitä tarvitaan, jotta voidaan ajatellen turvallisuuden kehittymistä päästä asiassa eteenpäin ja jotta voitaisiin määritellä yhteiset eurooppalaiset intressit. Näettekö, että jos tällainen valkoinen kirja tulee, että komissio osaltaan antaisi olennaisen panoksen siihen? Nämä ovat minulle tärkeitä kysymyksiä. Sitten olisi tietysti hyvä, jos onnistuisi saada vakautettua tämän kysynnän tilanne tai kysynnän, jos kysynnän harmonisointia saataisiin vietyä eteenpäin, koska mehän näemme, tässä hyvin erilaisia versioita sitä, että on olemassa eri tuotteista eri tarpeita, <clears throat> erilaisia versioita, mikä, on yhteensopivia, mikä tietysti johtaa kustannuksiin. Komissiolla syytä esittää pyyntö siitä, että tämä menisi jäsenvaltioiden suuntaan, noin niin toive siitä, että tämä käytäntö muuttuisi ja että teollisuus myöskin ottaisi tämän huomioon, koska muutenhan me joutuisimme vaatimaan sitten sitä, että teollisuus vain tuottaa se kahden tyyppisiä tuotteet tässä yhteydessä, ollaan jäsenvaltioiden pitäisi sopeutua siihen. Niin, mikä on teidän arvionne tässä, miten jäsenvaltiot tulevat myöskin ottamaan omakseen nämä teidän lähestymistapanne ja toimivat sen mukaisesti? Merci, cher collègue, nous avons... Kiitos, hyvät kollegat. Meillä on parisenkymmentä minuuttia käytettävissä. Olkaa siis ystävällisesti melko ripeitä teidän kommenteissa, jotta kaikki voivat puhua. Sofokles, olkaa hyvä. Έχω παρακολουθήσει με προσοχή τα όσα έχετε πει και θα... Kuuntelin tarkkaan, mitä te sanoitte, enkä ole välttämättä ihan samaa mieltä kanssanne siitä, millä tavalla te esittelitte tätä informaatiota, koska tämä oli nyt tavallaan kolmella akselilla. Yksi, että on uhkia ja erityisesti Afrikassa. Ja meidän täytyy nyt läht- tavallaan käynnistyä uudelleen. Toinen liittyy Euroopan unioniin ja USA. Hän en sitä sen enempää kommentoi. Mutta Euroopan unionin täytyy kuitenkin kantaa oma vastuunsa. Ja kolmas kysymys on budjetti. Kysyisin budjetista ja yleisistä varoista, jotka on annettava käytettäviin puolustukselle. Onko olemassa mitään suunnitelmia tai konkreettisia ehdotuksia? Koska on asioita, jotka eivät tapahdu sen vuoksi, että ei ole rahaa. Ja koko ajan budjettia vain leikataan. Tällä hetkellä tämä on avainkysymys. Onko olemassa jotain erityistä politiikkaa? taakkaa, joka tulee vaikuttamaan osallistuviin maihin? Merci, Madame Neitz. Kiitos, Nates. Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire. puheenjohtajan komissaari, puhun lyhyesti. Kysymykset, jotka haluaisin kysyä ja kommentit, jotka haluaisin esittää, liittyvät siihen, mitä Galer sanoi. Minä olen sitä mieltä, että paradoksaalisesti budjettipaineet, joita kaikissa jäsenvaltioissa on ja jotka mainitsitte, niin luovat mahdollisuuden ikkunan, kuten on harvoin ollut menneisyydessä. Nämä budjettipaineet, joissa, joita jäsenvaltiot kokevat, niin leikkauksia on tehtävä turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan. Ja minä haluaisin nostaa esille Kallerin kysymyksen. Tiedän, että me olemme täällä elämme suljettuun ovin, mutta no, olisiko mahdollista sanoa, onko tapahtunut kehitystä jäsenvaltioiden asenteessa, mitä tulee näihin kysymyksiin, ja siten, että järjestetään muutakin yhteistyötä kuin huippukokouksia, joka muun muassa järjestettiin Saamalossa, niin miten tämä oikein tapahtuu, tämä yhteistyö jäsenvaltioiden välillä, puolustusministereiden yhteistyö? Kiitos. Merci, Monsieur Kiitos, Mytikofer. Äh, Puheenjohtaja. Komission non-paperista löysin, että nämä kykypuutteet ovat selkeä tulos budjettiongelmista. Tämä lause ei minua nyt vakuuta. Tämä ongelmat, joita kyvyn taitojen kanssa ovat tuloksia päätöstä, joita on tehty 10-20 vuotta sitten, Nykyiset ongelmat budjetissa, budjettileikkaukset, niillä ei ole mitään tekemistä näiden asioiden kanssa. Uskoakseni nämä budjettiongelmat voidaan ottaa vakavasti juuri siinä mielessä, kun Rova Neitz kysyi, mikä strategia on se, mitä noudatetaan ajatellen yhteistyötä nimenomaan tällaisten kykyjen kehittämisessä. Ja se, että tässä asiassa tehdään päätös, päätös, joka on kunnianhimoinen, pitkälle menevä, silloin vasta kaikki se, mitä puolustollisuuteen tulee Euroopassa, saadaan oikeille raiteille. Kaikki se, mikä nyt on epäselvällä, epävakalla pohjalla. Mitä sitten tulee varustelutuotteiden vientiin? Meidän on oltava varovaisia siinä, että me emme yksipuolisesti käsittele tätä asiaa lähde merkantilisista lähtökohdista. Meidän pitää ottaa vakavasti kysymys siitä, miten vakavaa ajattelee maailmanlaajuista vakautta ja turvallisuutta on sotilaallista varustusta lähi tai kauko edistää eurooppalaisella varusteluviennillä. Merci, Monsieur Van Orden. Kiitos, Van Orden. Uh, thank you very much, Chairman. Uh... Kiitos puheenjohtaja. Minulla on kysymys komission jäsen Barnierille. On aina suuri ilo kuulla teidän näkemyksiänne. Teillä luonnollisesti on, äh, olette seuranneet YUTPtä pitkän aikaa ja kun te puhutte, niin kaikki tuntuu ihan mahdolliselta. Mutta meidän on ymmärrettävä, että tässä on kysymys siitä, että että unionista tehdään globaali toimija. Ja loppujen lopuksi siinä on hyvin vähän kysymys puolustuksen vaatimuksista. Ensinnäkin hyväksyttekö te sen, että komissiolla on tavoitteenaan pikkuhiljaa yhteisöllistää puolustus? Onko tämä nimenomaan se suuntaus, johon te haluatte asioiden siirtyvän? koska siihen suuntaan tässä nyt nähtävästi siirrytään. Te sanoitte, että meillä on edessämme myös uusia uhkia, mutta ovatko ne eh, eri uhkia, jotka kohtaavat eh, NATOa? Ja kun me katselemme eh, toimia aikaisemmilla Ranskan etualueilla Itä- Afrikassa, niin me näemme, että USA on siellä hyvin vahvasti mukana ja esimerkiksi Mali, Nigeria ja muut maat. Ja hyvin selkeästi, jotta voisimme vastata näihin vakaviin uhkiin meidän on yhdistettävä voimamme. Se merkitsee sitä, että me tarvitsemme sekä USAta että sitoutuneita liittolaisia. Me näimme Libyan toimissa, että jotkut eurooppalaisista kollegoista eivät olleet halukkaita olemaan voimakkaasti mukana, mikä oli ikävä asia. Te sanoitte, että tarvitsemme tarpeeksi rahoja, rahaa. No, on mielenkiintoista nähdä, että katsoen puolustusbudjettia, esimerkiksi EU:ssa ja Kanadassa 2007 oli noin 32 prosenttia liittolaisten budjetista ja 2012 se on 28 prosenttia. Eli suhteellisesti eurooppalaiset haluavat tehdä vähemmän, mitä tulee puolustusteollisuuteen. Nämä, näitä että hallitsevat oikeastaan kolme maata. Viittaan tässä New Direction Think Tankin eh, tekemään eh, tutkimusasiakirjaan, joka liittyy eurooppalaisiin puolustusprojekteihin. Siinä sanotaan, että ei tarvita Euroopan toimielinten sekaantumista asiaan, jotta voitaisiin parantaa puolustusyhteistyötä. Olisitteko samaa mieltä, että teidän pitäisi tarkastella teidän näkemyksenne tässä uudessa kontekstissa, joka näkyy syntyneen myös toimielimissä liittyen intoon transatlanttisiin suhteisiin? Tehän olitte amerikkalaisen kolleganne kanssa tänä aamuna aamiaisella. Minä olin siellä mukana, näistä asioista puhuttiin siellä. Sen sijaan, että pyritään luomaan Euroopasta jonkinnäköinen kilpailija USAlle, niin eikö tässä nyt liikuta suuntaan, jossa me haluaisimme nähdä USAn äh, valittuna kumppaninaan? Eikö komissio mielestäni pitäisi nyt ottaa opiksi ja lopettaa tämä toimivaltuuksien rohmuaminen. Itse asiassa komissiolla on liikaa toimivaltuuksia tällä hetkellä. Ja yksi hyvä esimerkki nykykeskustelussa on tämä Euroopan avaruusvirasto. Se tällä hetkellä 20 jäsenvaltiota kuuluu mukaan tähän eurooppalaiseen avaruusvirastoon, joka ei ole EU-virasto, mutta komissio haluaisi ottaa itselleen sen, mitä useat jäsenvaltiot kuitenkin vastustavat. Joten eikö tässä nyt muuteta tätä keskustelua, siirretä tätä keskustelua tavallaan väärään suuntaan ja eikö olisi parempi, että me asettaisimme luottamuksemme NATO-liittolaisiin ja huolehtisimme hyvistä kumppanuuksista esimerkiksi USAn kanssa sen sijaan, että komissio pyri, pyrkii tässä tuomaan byrokraattista leimaa kaikkeen. Kiitos, Salafranca. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää komissiosen Barnettia, joka on ministerinä ja eri komission jäsen tehtävissä, miten tärkeää on korostaa sitä myös, että hän on ollut meidän parlamenttimme tärkeä sen. Sanot oli tämän herra komission jäsen. Teidän läsnäolonne tänään on erittäin soveliasta. Olemme keskustelleet äh, siitä äh, tästä ulkosuhdehallinnon arvioinnista ja näyttäisi olevan äh, tilanne se, että, että on tapahtunut myöskin keskustelua, jota on käyty ulko- ja tulospolitiikasta erään Euroopan unionin kumppanimaan ähm, osalta, jo, siis jo, jolla on armeija, jolla ei ole varsinaisia äh, vihollisia, tai sitten on vihollisia, joilla ei ole armeijaa. Tämä merkitsee sitä, että on uuden tyyppisiä uhkia, ja tässä yhteydessä komission jäsen tämän työryhmän luominen on todella hyvin tärkeä asia olisi muutama konkreettinen kysymys, jotka menevät hiukan samaan suuntaan kuin herra Gaaler esitti. Herra Gaaler puhui näistä kahdesta direktiivistä, jotka yksi vuonna 2009. Ja ymmärsin teidän puheenvuorostanne, että näiden direktiivien toimeenpano ei ole osoittautunut ongelmalliseksi jäsenvaltiossa. Ja ajatellen tasapainoa, joka on tilanne, että vuoden 2016 ajatellen, mikä on se näkemys, mitä, mitä näyttää näiden direktiivien toimeenpano. Toisessa asiassa tämä tilanne, että ei olisi kapasiteettia. Yhdessä jäsenvaltioiden kanssa meillä on yli miljoona 800 000 sotilasta, eli huomattavasti enemmän kuin Yhdysvalloilla. Ja kuitenkin meillä on vaikeuksia saada 5000 sotilasta lähetettyä toimimaan yhteisen ulko- puitteissa. Tästä tällä alueella on puitteita. Van Orden viittasi kustannuksiin, joita tapahtuu puolustuksen alueella. Ja kun Euroopan kansalaiset ovat valmiita toteuttamaan Euroopan unionin taloudellisena, sosiaalisen ja poliittisena unionina, unionina, joka on puolueen alueellakin, puolustuksen alueellakin unioni, niin silloin tilanne on toisen Mutta jos kansalle sanotaan, että hänen täytyisi käyttää enemmän varoja tähän puolustuspolitiikkaan, tulokset voidaan nähdä tällä hetkellä, jossa voidaan katsoa, että yleisesti ottaen on leikkauksia puolustusbudjettiin. Tämä tilanne ei ajatellaan kuitenkin sitä, että tapahtuu eurooppalaisen teknologian vientiä ja nouseville markkinoille. Tämä on mielenkiintoinen ratkaisu meidän yrityksellemme, herra komissiota, koska jos me, me emme pysty kuitenkaan käytännössä hahmottelemaan puolustuspolitiikkaa, joka olisi tod, oma puolustuspolitiikka, joka perustuisi tutkimuksiin ja invest, investointiin, innovaatioihin, silloin me tulemme menettämään tilannetta. Haluaisin välineitä, jotka olisivat soveliaita yhteensopivia tutkimuksen ja innovaation agendan kanssa. Ja tämä voisi tapahtua puolustusviraston puitteissa. Vielä lopuksi kysymys, herra komission, että komissio on tehnyt johtopäätöksiä, jotka ovat olleet selkeitä, jotka on vedetty Libyan ja Malin kriisistä. Ajatellen sitä, että sotilaalliset armeijoiden varustus ei ole yhteensopiva. Onko tällaista, tällaisia johtopäätöksiä siis tehty? Monsieur le vice-président Lisek. Varapuheenjohtaja Lisek. E, ponieważ parlament jest wielokulturowy i wielojęzyczny, to będę mówił po polsku. Koskapa parlamentti on monikielinen, niin aion puhua puolaa. Olemme kuolleet, kuulleetkin kaikkia kieliä yleensä valiokunnassa. Euroopan puolustusteollisuus on, on osittain kilpailukykyinen, osittain vähemmän kilpailukykyinen, koska teknologisesti se ei ole kaikkein edistynein teollisuus. Ja se on myös sirpaleinen. Meillä on yli 20 laivanrakennusvarustamoa jotka valmistavat sota-aluksia, kun USA niitä on vain kolme näitä telakoita. Me olemme yrittäneet rakentaa erilaisia sotilaslentokoneita Euroopassa ympäri Euroopan, kun taas USAssa on vain kaksi valmistajaa. Ja samanaikaisesti varusteiden määrä ja sen tarve on matalampi ja se on vähentynyt koko ajan sen vuoksi, että puolustusmäärärahoja ja budjetteja on leikattu. Sotilasvarustelun määrä tulee lisääntymään, mutta me tarvitsemme korkealaatuisia teknologisia laitteita, kuten erilaisia ajoneuvoja, mutta esimerkiksi tällaisia tavallisia varusteita, kuten tankkeja, tarvitaan vähemmän ja vähemmän. Ja tämä tulee vaikuttamaan puolustusteollisuuteen jäsenvaltioissa ja tästä tulee myös sosiaalisia seuraamuksia liittyen esimerkiksi työttömyyteen näissä tehtaissa. Euroopan komission työryhmässä, oletteko te analysoineet tätä ongelmaa tästä näkökulmasta ja onko teillä mitään reseptiä sille, mitä tehdä Euroopan puolustusteollisuudelle, joka ei ole välttämättä kovin äh, tehokasta ja sitä tarvitaan vähemmän ja vähemmän ja vientikin on rajallista, joten tämä on aikamoinen ongelma. Merci, monsieur Zemke. Kiitos, Zemke. Bardzo chciałem podziękować. Mogę po Krzysztofie kontynuować tę wypowiedź w języku polskim. Olen eh, myös iloinen siitä, että saan puhua Puolaa. Eh, kysymykseni teille komission jäsen. Kun me puhumme, aina kun me puhumme yhteisestä puolustuspolitiikasta, niin emmekö me itse asiassa aja itseämme ansaan? Minusta tässä ansassa on kysymys siitä, että Euroopan johtajat puhuvat siitä välttämättömyydestä, että meillä on tätä politiikkaa ja että sitä täytäntöön pannaan. Ja monia syitä löytyy tälle kriisille sitten. Esimerkiksi budjetteja, joita on leikattu ja kuten aikaisempi puhujakin tässä mainitsi, on useita projekteja, jotka on lopetettu. Ongelma on se, että aina kun me käsittelemme näitä, näitä asioita, niin asioita ei, saada, ei ole saatu muutettua. Me emme kykene viemään Euroopan ulkopuolella yhtäkään sotilaallista operaatiota käytännön tasolla. Ehkäpä olisi parempi puhua, eh, lopettaa puhuminen puolustuspolitiikasta, vaan ryhtyä tekemään jotain ja käyttää rahat sinne, missä niistä on eniten hyötyä. Ihanteellista olisi ehkäpä se, että voisimme esimerkiksi organisoida yhteisen sotilaallisen operaation jonnekin. Me voisimme ehkäpä toimeenpanna yhden ainoan yhteisen projektin Euroopassa, vaikkapa taisteluhävittäjät, koska emme me kykene Euroopan ulkopuolella mihinkään suuriin operaatioihin. Tässä on todella suuri ristiriita sen välillä, mitä me teemme ja mitä me sanomme, joten muuttakaamme tätä asiaa. Monsieur Campbell Campbell Um, commissioner, you mentioned komissaari, mainitsitte, että tarvitaan yhteinen jaettu näkemys näistä kulmakivistä. Näinhän se pitäisi olla. Jätetään tämä kansallisille hallituksille, Natoille. Ja tämä on asia, joka on tärkeä kansallisille hallituksille. Se on, me näimme mallissa, ranskalaiset pärjäsivät siellä vallan mainiosti. Siellä oli ihan hieman apua vain Briteiltä. Amerikkalaiset tukivat Brittejä ja Ranskaa Libyassa. EUlla ei ole selkeää roolia tässä. Jos olette selkeän näkemyksen, niin tässä oli omani. Mikäli aiotte keskittyä tähän uuteen, toivottavasti ei neuvostotyyppiseen teollisuuspolitiikkaan, keskittykää EU-yrityksiin. Aiotteko te poistaa eurooppalaisilta yrityksiltä mahdollisuuden tehdä yhteistyötä yhdysvaltalaisten yritysten kanssa. Eväättekö mahdollisuuden tehdä yhteistyötä muun muassa tankkien suhteen, joka on tärkeä Natolle? Onko tämä... No, mitä olette mieltä tästä tilanteesta? Viimeinen puheenvuoro kelma. Thank you very much, Kiitos komission jäsen uskoakseni yksi lupaavista kehityksen suunnista, jotka liittyvät eh, Euroopan tutkimuksen ja innovaatioon, on se, että on ollut eurooppalaista puiteyhteistyötä, joka myös on suosinut sitä yhteistyötä, jota komissio ja Euroopan puolustusvirasto harjoittavat. Minun kysymykseni kuuluisi, miten te näette kyberturvallisuuskysymysten eh, roolin tässä yhteydessä? voitaisiinko niiden osalta toimia tässä puitteissa. Me näemme, että kustannukset kyberturvallisuuteen ovat lisääntyneet, eivätkä vähentyneet, mikä on aika poikkeuksellista. Ja mitä muita prioriteetteja voitte nähdä katettavan eurooppalaisella puiteyhteistyöllä? Kiitos kaikille Joudutte vielä lähtemään. No, Vanja, selittää nopeasti. Había pedido la palabra hace mucho rato, presidente. Kysyin puheenvuoroja aikaa sitten, mutta että näyttää siltä, että ette huomanneet. Niin, joka tapauksessa. Kiitokset puheenjohtaja ja kiitokset herra Barnielle puheenvuorosta. Uskon, että ja niin kanssa on tarttu siis tähän aiheeseen, joka koskee sitä, että pyritään yhteisöllistämään teollisuuden alueella myöskin puolustusteollisuutta, mikä on hyvin suuri askel. Olen kuitenkin puolustuksen alalla, vaikka olen tällaisessa eurooppalaisessa ajattelussa hyvin avoin, Tämä on kuitenkin avainkysymys. Ajatellaan rahaliittoa ja ajatellen kriisiä, joka koskee tätä talous- ja politiikkaa. Poliittista unionia on tärkeää, että myöskin on sitten ulkopolitiikka, johon liittyy yhteinen turvallisuuspolitiikka. Ja se ei kuitenkaan kilpaile Naton kanssa eikä kilpaile Yhdysvaltojen kanssa. Presidentti Obama on lukuisissa yhteydessä sanonut, että pohjois ovat kiinnostuneita – voimakkaasta Euroopan unionista ennen kaikkea nimenomaan turvallisuuden ja puolustuksen näkökannasta katsottuna. Ranskan puuttuminen tilanteeseen Malissa on, on toteutunut Ranskan johdolla, mutta kuitenkin eurooppalaisessa hengessä, joten meidän pitäisi kulkea tähän suuntaan Paradoksaalisesti tämä kriisi on vaikeuttanut tukea tälle alueelle, mutta tämä ei vaikuta merkitä sitä, että budjetit ovat pienempiä, vaan kysyn vain siitä, että budjetit, niitä voitaisiin kenties käyttää paremmin ja voitaisiin katsoa, miten tässä voitaisiin toimia aseteollisuuden alueella – Täällä on otettu esille esimerkkejä siitä, mitä voitaisiin yhdenmukaistaa ponnisteluja, mutta on vaikea saada tätä aikaan Euroopan, jossa pitäisi vakuuttaa ensin ne, jotka ovat skeptisiä, jotta päästäisiin yhteen suuntaan. komissaari. Komissaari, olkaa hyvä. Pahoittelut, jos olen hieman mm, liian kirjakielinen näissä vastauksissa, niin kirjasin kyllä kaikki nämä huomiot ylös ja jatkamme tätä työtä, sillä tämä meidän aloittamamme työ on pitkän aikavälin työ. Nämä viimeiset puheenvuorot, no niitä ei voi laittaa yhteen, ne ovat aivan erilliset. Karvel Barman ja Vanis olivat täysin eri mieltä. Näen, että teillä on omat vakaumuksenne oli lähempänä jälkimmäistä kuin ensimmäistä, mutta no, olen sitä mieltä, että yleisesti ottaen ähm, puolustusteollisuudelle on useita syitä ja useita velvoitteita liittyen äh, tämän päivän taloudelliseen tilanteen, niin äh, on syitä yhdistyä ja tehdä yhteistyötä Jopa Iso-Britannian teollisuus kokee tämän tarpeelliseksi, jos katsoo kahdenvälistä sopimusta, joka mielestäni positiivinen, joka tehtiin Ranskan ja Yhdistyneen kuningaskunnan välillä. No, minä olen sitä mieltä, että tämä kahdenvälinen sopimus ei kuvaa koko Euroopan puolustuspolitiikkaa, mutta tämä kahdenvälinen sopimus osoittaa, että ranskalaisten ja brittien tulee työskennellä yhdessä, jotta he voivat jatkaa omatoimintaansa. Tämä ei koske ainoastaan Ranskan tai Iso-Britannian puolustusta ja turvallisuutta, vaan tämä koskee kaikkia 27 jäsenvaltiota. Ja heillä, näillä mailla on kaikilla omia strategisia tarpeita ja puolustustarpeita, ja olen sitä mieltä, että kaikki nämä kansalliset puolustusvoimat ja strategiat ovat heikompia, jos ne pysyvät ainoastaan kansallisena strategiana, jos saamme vahvistettua sisämarkkinoita, teollisia, teollisuutta yleisesti ottaen, niin äh, on erityisen, tämä on erityisen tärkeä myös puolustusteollisuuden kannalta. No vastaan Karmille, että kyllä kyberturvallisuus kuuluu näihin merkittäviin panoksiin. Gros mm, on tehnyt tästä julkilausuman äh, ja tämä nostettiin esille Münchenin konferenssissa puheenjohtajan kanssa. Tämä asia kuuluu meidän työn sarkaan, jotka nostamme kyllä äh, takolla pöydälle. Zemke Sanoitte, että työskentelemme sellaisessa tilanteessa, jossa raha ei ole tullut yhtään enempää, eikä sitä tule enempää tulevaisuudessakaan. Meidän on käytettävä ne varat, joita on käytettävissä järkevällä tavalla. Budjetin näkökulmasta se, että käytetään paremmin, niin se tarkoittaa sitä, että tehdään yhteisiä hankkeita, yhteisiä tutkimushankkeita liittyen puolustukseen ja öö, panostetaan yhteistyöhön. Pitää myös käyttää tätä sääntelyä sääntelyvoimavaroja, joita on. Puhutaan Eurooppalaisen puolustusviraston toimista, mutta tämä meillä on myös ja meillä on myös asiantuntemusta siviilialalta, jota tässä käytetään. Nostin esille nämä kuusi teemaa, johon työryhmä puuttuu, niin me voimme lähestyä toisiamme standardien normien avulla tai sääntelyn avulla. Puhun nyt nostin esimerkkinä iloilun esille. Ja kysymys, joka tämän työryhmän työskentelyn jälkeen nousi esille, on se, käytämmekö tätä mahdollisuutta, tätä kapasiteettia ja asiantuntemusta, jota käytettävissä on. On tärkeä asia, että tätä asiantuntemusta käytetään hyväksi. Lisäkin mä sanoisin sen, että asia, joka on meidän pohdiskelun keskiössä, puhuin paljon teollisuuspolitiikasta, puolustusteollisuudesta, teollisuuspolitiikassa, niin me nimenomaan haluamme pitää kaikissa maissa, niin me haluamme yhdentää tuotannon siten, että se pysyy Euroopassa. Me haluamme pitää varapuheenjohtajallisen teknologian ja teollisuuden täällä, ja ne ovat keskeisessä roolissa puolustusteollisuudessa. Ja olen lukenut asiakirjan Key Enabling Technologies, eli nämä tärkeimmät mahdollistavat teknologiat. Metsä niin Galera nostivat esille nämä budjettipaineet ja ongelmat, senkä myös sinne sanomaan tästä mahdollisuudesta. Kyllä, tässä on nyt ovi auki ja se ei koske ainoastaan näitä budjetteja, jotka pienenevät, vaan tässä on uusia uhkia. Ja tässä on myös uusi amerikkalainen strategia, joka on taustalla. Uskon, että tässä on nyt ovi auki. Kyse on siitä, käytetäänkö tämä mahdollisuus hyväksi. Minulla ei ole vastausta tähän näitä kysymyksiä kysytään. Ei ole tarpeen, että minulle muistutetaan, että puolustus ja puolustusalan asiantuntemus on usein hallitusten asiantuntemusta. Tämä on hallitusten välinen asia, mutta on hyvä, että on korkea edustaja, joka kuuluu niin komission kun on, ja on myös paljon yhteistyössä ulkoministeriön kanssa. Minun vakaa on se, että meillä on suurempi mahdollisuus käyttää tämä ja yhteen saattaa budjetteja ja hankkeita, mikäli meillä on yhteinen teollinen strategia, yhteinen poliittinen strategia. Ne kysymykset, joita tulemme kysymään jäsenvaltioilta, ja se, ne tulemme kysymään myös tässä valkoisessa kirjassa, mitä Eurooppa tarvitsee mitä teknologisia kapasiteetteja pitää olla, mitä resursseja pitää käyttää hyväksi, niin tässä strategiassa on myös eurooppalaisen autonomiaan liittyvä strategia. Voin sanoa sen suoraan Van Ordenille. Minä kannatan transatlanttista yhteistyötä. Minä tahtoisin, että NATO konsolidoidaan, niin siten, että se perustuu kahteen pilariin sitten, että me olemme uskottavalla pohjalla. Sitä me pyydämme yhdysvaltalaisilta kollegoiltamme, olkaa uskottavia, kantakaa vastuunne. Me kuulun tähän allianssiin. On Säämalon sopim, asiakirja Iso-Britannian ja Ranskan välillä, niin on aina sitä mieltä, että pitää olla autonominen ja solidaarinen puolustus ja tältä pohjalta meidän tulee lähteä eteenpäin ja sitä toivovat myös yhdysvaltalaiset kollegamme. Norden puhui Natosta. Minä nyt puhun hieman ylikomissaarin no, valtuuksieni, mutta olen kuitenkin poliitikko. On tiettyjä asioita, joihin NATO ei halua puuttua malliin, tai on tiettyjä tilanteita, jossa NATO ei voi olla välintulijana Georgian tilanne muun muassa, joten yhteinen puolustuspolitiikka antaa meille mahdollisuuden, tietyn joustavuuden siihen, että järkevästi yhteistyössä yhdysvaltalaisten kollegojen kanssa, niin me pystymme vastaamaan globaaliin turvallisuusuhkiin ja riskeihin ja tuolla välin siellä, missä on tarve. vastaan Galerin kommentteihin. En näe mitään ongelmaa, että osallistumme valkoisen kirjan luomiseen. Netsk kysyi, mikä on jäsenvaltioiden näkemys taas tämän työryhmän työskentelystä. Kollega Astonin kanssa keskustelin ja esittelin tämän, task tämän työryhmän työskentelyn äh, puolustusministereille ja saimme paljon tukea ja koimme, että hallitukset kokivat, että tämä tuo todellakin lisäarvoa työskentelyn ja tämä koettiin hyödylliseksi ja toivottiin, että tämä työ jatkuu. Galleri kysyi erittäin vaikeita kysymyksiä, millä ei ole vastauksia siitä, tarvitaanko erillisiä yksiköitä liittyen eurooppalaisen virastoon ja komission suhteen, pitäisikö virasto rahoittaa Euroopan budjetista. No, Ensinnäkin me emme tee samaa asiaa kuin virasto. Meillä ei ole samaa osaamista. Tiedän tämän ja haluan, että meidän osaamista ja viraston kunnioitusta kunnioitetaan, mutta virasto on mukana työryhmän toiminnassa. Muutenhan tämä olisi järkevää. Ja mitä tulee kaikkiin näihin rahoit- tähän, näiden hankkeiden rahoitukseen, niin tässä tulee olla järkevä, pragmaattinen, eikä tässä pidä vetää mutkia suoreksi. Mitä tulee tähän työryhmän toimintaan ja ne työt, joita me valmistelemme kesää varten ennen kuin Euroopan neuvosto tulee, mikäli me pystymme luomaan sellaisen kuvan, että meillä, me tuomme lisäarvoa näillä seitsemällä alalla, jotka nostin esille, niin no, minä uskon, että me valmistelemme työtämme Euroopan neuvostoa varten jo, ja näillä me töillä tulee joskus Tällä työllä tulee olemaan merkitys sen suhteen, että näitä varoja käytetään tehokkaammin tulevaisuudessa. Mitä tulee näiden kahden työkalun suhteen, josta komissiolla on vastuu, patentti ja kauppaan liittyvä direktiivi. Olemme vuosi, puoli vuotta sitten kesällä kertonut, missä menemme, ja tilanne on edennyt positiiviseen suuntaan. Julkiset äh, hankinnat, äh, Belgia ei ole täysin vienyt läpi tätä oman lainsäädäntöön, mutta ei ole myöskään kaukana. Muut maat ovat. Tämä rikkomusasia tulisi käsitellä ja sitten direktiivin toimeenpaneminen äh, ei ole vielä täysin lopullisesti viety läpi jäsenvaltiossa, mutta tarkkailemme, miten tilanne etenee ja mitä tulee julkiseen, julkisiin markkinoihin ja sen direktiiviin viimeinen jäsenvaltio, joka ei ollut vielä vienyt tätä läpi, oli Alankomaat ja tämä on tehty tällä viikolla. Tämä ei liity nyt siihen, että olen täällä puhumassa, mutta no, se oli hyvä asia. Tässä on paljon teknisiä asioita. Halusin sanoa Sofakleusille, että kyllä vastasin Semkille ja Lisäkille jo, että jotta kaikki nämä tekniset asiat, juridiset asiat saadaan ja rahalliset asiat saadaan selvennettyä, niin meillä tulee olla yhteinen strategia. Ja juuri tämä strategia, mitä tulee puolustusteollisuuteen ja puolustusmarkkinoihin, niin sen takia, juuri tätä me olemme siis työstämässä kuuntelin Van Orlin puheenvuoroa. Hän on aina hyvin suora. Minä yritän myös olla suora. Ajattelin puhetta, jonka kuulin hiljattain. Suosittelen, että luette te tämän arvon jäsenet. Ali Ashton Carter, yhdysvaltalainen alivaltiosihteeri, luki tämän Münchenissä. Olisi hyvä, jos teille jaetaan tämä teksti, tämä julkinen asiakirja, niin te voisitte kuulla, mitä Atlantin allianssin yhteistyökumppani Yhdysvallat ovat mieltä puolustuksesta. Hän puhui suojelemisesta viisi kertaa. Hän puhui nimenomaan puolustusteollisuuden suojelemisesta omassa maassaan. Minä kannatan transatlanttista yhteistyötä ja mm, olin asian tiimalta yhteydessä Washingtonin hiljattain ja Obama toki yhteistyötä, niin mitä tulee puolustusteollisuuteen, arvon jäsenet, se mitä eurooppalaiset eivät tee itselleen, niin muut eivät tule sitä tekemään heidän puolestaan. Ja näiden teollisuuden alojen suhteen meidän on kai suuri intressi tehdä kaikki itse, sillä ja tästä johtuen komissio on perustanut tämän työryhmän. Ja minä tulen pitämään huolta siitä arvon puheenjohtaja, että me tiedotamme työstämme tulevina viikkoina ja kuukausina. Kiitos kuuntelemisesta. Monsieur commissaire, merci beaucoup. Kiitos komissaari, kiitos paljon. Anteeksi, että söimme aikanne enemmän kuin en, ennakoimme. Kiitos paljon ajasta. Me haastattelemme ja muutaman viikon kuluttua ja sen jälkeen meillä on hyvä katsaus siihen, mikä tilanne on ja voimme tehdä katsauksen siitä, missä mennään ennen neuvoston kokousta kesä, öö, joulukuussa. S'il vous plaît, mesdames, messieurs. Olkaa hyvät, hyvät naiset ja herrat. Istukaa alas. Jatkamme työskentelyä. Meillä on ilottaa vastaan Popovski, varapääsihteeri ulko suhdehallinnosta ja me otamme keskustelemme puolustusministeriöiden kokousta, joka järjestettiin Dublinissa vai viikko sitten, tai viikko sitten. Ja tämä, tämä on ensimmäinen askel kohti ensi joulukuun Euroopan neuvostoa, jossa yhteinen puolustuspolitiikka on esityslistalla – ja tässä kokouksessa keskusteltiin ajankohtaisesta aiheesta, muun muassa Malin tilanteesta. Ja EUTM Mali-hankkeesta oli myös puhe. Voiman Tämä politiikka vaikka toinnistella, moni maa on tässä mukana. Tarkkoja tietoja siitä ei ole vielä annettu. Ja että silloin puhuttiin myös muista missioista. Eilen hyväksyttiin kriisinhallinta konsepti liittyen Libyan, tämä kuuluisa Border Management Mission, josta on puhuttu vuosi, vuosi, vuosi tai puolitoista. Teillä oli ilmeisesti hyvin tiivis aikataulu. En Toista mielestäni oli harmi, ettei korkea edustaja päässyt puheen, johtamaan tätä kokousta. Hän oli turvallisuusneuvoston edessä ähm, New Yorkissa, mutta minun on kyllä sanottava, että minua häiritsee, että puolustusasioihin liittyvä kokous, joita on suunniteltu etukäteen ja jotka ovat tiedossa etukäteen, ettei korkeudestaan päässyt johtamaan näitä, tätä kokousta. Ja puolet puolustusministeristä olivat läsnä Dublinissa. 2013 vuoden pitäisi olla yhteisen puolustuspolitiikan merkkivuosi, niin no, toistan nyt, mitä Barnier sanoi äsken, komissaari Barnier, että puolustuspolitiikka, se on aihe, josta jäsenvaltiot peräänkuuluttavat vastuunkantoa EUlta, mutta myös jäsenvaltioiden tulisi kantaa vastuunsa. Kolmas osa puolustusministeristä oli läsnä Dublinin kokouksessa, joten pitäisi kysyä, että mitkä ovat tässä todellakin painopistealueena jäsenvaltiolla. No, tästä pienestä arvostelusta huolimatta. Me olemme erittäin onnellisia, että saamme kuulla sanottavanne tämän kokouksen Annista. Um, I, would do two things. One to walk you Kiitos. Ensinnäkin käyn lävitse Dublinin keskustelut ja sitten katselen hieman eteenpäin äh, huippukokousta. Tämä oli luonnollisesti osa näitä keskusteluita, mutta katson tällä tavalla hieman eteenpäin, jos sen minulle sallitte. Kun äh, valmis, tämä valmisteleva huippukokouskeskustelu oli pääkeskustelun aihe, ja kuten te mainitsitte, niin Irlannin ministeri Shatter toimi puheenjohtajana Cathy Ashtonin puolesta, joka oli New Yorkissa ja Washingtonissa samanaikaisesti. Tämä oli kokous, jossa oli äh, paljon ministereitä paikalla. Tämä oli ensimmäinen puolustuskeskustelu ministeritasolla ja ensimmäinen kerta, kun YK oli kutsuttu, kun oli kutsuttu mukaan keskustelemaan näistä rauhan Paikalla oli useita YK korkeita sotilashenkilöitä esimerkiksi Malista keskustelemassa rauhan turva asioista. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun Naton pääsihteeri muuten vieraili Irlannissa. Ja Irlannille isäntämaana tämä oli hyvin tärkeää sen vuoksi, että tässä kokouksessa vahvistettiin sopimus yhdistyneen kuningaskunnan kanssa liittyen tähän YK-operaatioon mallissa ja siellä tehtävään koulutukseen. Ja sitten tästä neuvoston huippukokouksen valmistelusta. Ilmapiiri oli hyvä. Siellä puhuttiin hyvässä hengessä ja kuten Barnier äsken juuri sanoi, tämä oli tällainen mahdollisuuksien ikkuna ja ikkuna on auki ja meidän tulisi sitä hyödyntää. Tässä keskityttiin nimenomaan niihin mahdollisuuksiin, mitä on, komissio ja puolustusvirasto oli paikalla. Komission osalta voin olla ihan lyhykäinen sen vuoksi, että juuri puhuitte komission jäsen Barnierin kanssa, mutta komissio esitteli siis viisi eh, painopistealuetta sisämarkkinat tai eh, paremmat mahdollisuudet eh, yrityksille sisämarkkinoille mukaan lukien PK-yritykset, standardisointi, lupamenettely, tutkimus, innovaatio sekä mahdollisuus tehdä tutkimusta ja kehitystä useilla alueilla Eh, esimerkiksi kyberturvallisuus, kyberteknologiaa, eh, merialueiden valvonta ja niin edelleen. Näissä keskusteluissa kaikkein tärkeintä oli se, että kaikki olivat samaa mieltä, että me tarvitsemme ylhäältä alaspäin strategian. Eli valtioiden päämiesten pitäisi määritellä tämä suunta, mihin me haluamme mennä yhteisellä turvallisuuspolitiikalla ja puolustuspolitiikalla. Ja yksi ministeri sanoi tämän erittäin hienolla tavalla. Hän sanoi, että puolustus on tärkeää. Ja jos me kaikki olemme samaa mieltä siitä, että puolustus on tärkeää, niin silloin meidän täytyy vetää johtopäätökset ja antaa se näkyä myös esimerkiksi investointien suunnittelussa. Hyvin paljon tukea esitettiin projektien äh, kehittelyyn äh, nimenomaan tällä duaalikäyttöalueella, äh, esimerkiksi kyberteknologian alalla. Monet tukivat myös tällaisia alueellisia äh, klustereita, jos otetaan pooling ja sharing tällaiseksi lähtökohdaksi, niin äh, on tietyt asiat, jotka toimivat kaikkein parhaiten alueellisessa kontekstissa. PK-yritysten roolia painotettiin, koska tämä on kaikille tärkeää. Myös pienet maat, joilla ei varsinaisesti ole merkittävää puolustusteollisuutta, voi olla arvokas osa tätä ketjua puolustusteollisuudessa ja tuotannossa. Puhuttiin myös kriisinhallinta asioista, mutta se ei kuitenkaan ollut näiden keskusteluiden pääaiheena. Me emme, tai siellä ei tehty mitään muodollisia johtopäätöksiä, mutta yhteenvetona ehkäpä avainaiheet, jotka tulivat esiin näissä keskusteluissa, olivat ensinnäkin se, että EU on tärkeää kyetä toimimaan, ei ainoastaan haluta toimia, vaan avainasia on se, että kykenee toimimaan. jäsenvaltioiden kansallista puolustussuunnittelua täytyy tarkastella niin, että me näkisimme tämän yhteyden sen välillä, mitä jäsenvaltiot suunnittelevat kansallisella tasolla ja eurooppalaisessa ulottuvuudessa. Toki Natossa on tietty prosessi, jota voitaisiin hyödyntää tässä eu kontekstissa. Tästä meidän on keskusteltava. Sen lisäksi tämä sopimus siitä, että että työskenneltäisiin tällaisina ryppäinä. Myös resurssit ovat tärkeitä. Lisää rahaa ei tipu puolustusmenoihin, mutta meidän on maksimoitava se synergiaefekti, mitä meillä voi olla varsinkin tutkimuksessa ja kehityksessä, kuten komissio juuri äsken sanoi. Mitä sitten tulee tähän operationaaliseen puoleen, Ensinnäkin ensimmäis, ensimmäisenä käsiteltiin Malia. Letrean ministeri eh, esitteli, mikä tilanne on. No, tilanne muuttuu päivittäin, joten en tässä sen, siitä sen enempää, mutta eh, kenraali Leguan kertoi meille myös näistä operaatioista ja siitä, mikä tilanne on siellä paikan päällä. Tähän missioon luonnollisesti liittyy liittyy riskejä, esimerkiksi terroristi-iskut tai asymmetriset iskut muihin kohteisiin. Ja sen vuoksi on myös tätä edustusta suojeltava. Mitä tulee sitten Malin sotilasvoimiin, armeijaan, siellä ei oikeastaan ole paljon mitään jäljellä ja sen vuoksi tarvitaan pitkän aikavälin suunnitelma ei ainoastaan sotilaiden kouluttamiseen, vaan myös koko armeijan hallinnolle ja myös sille, että saataisiin aikaan poliittista valvontaa armeijaan. Malin armeija tarvitsee myös varusteita ja jäsenvaltioiden tulee tämä hoitaa. Ja me ulkosuhdehallinnossa me eh, pyrimme nimenomaan tavallaan eh, koordinoimaan tätä apua Malin ja eh, Afrikan Afisman kanssa. Sen lisäksi me tarvitsemme kolme pilaria. Ensinnäkin lääketieteellinen tuki, äh, helikopterit, joilla voidaan hoitaa evakuointeja, infrastruktuuri eli äh, sairaalat ja sitten väestönsuojelu. Tämä on asia, nämä ovat asioita, jotka on koko tämän operaation aikana hoidettava. Alussa ongelma oli puuttuvat helikopterit, mutta tämä on nyt saatu hoidettua. Kiitos Belgian hallituksen tarjouksen. Tämä vahvistettiin maanantaina ja sen vuoksi neuvosto teki päätöksen, virallisen päätöksen maanantaina tästä. Ja maaliskuun puolessa välissä nämä helikopterit toimitetaan operaatiolle. Muilta osin jäsenvaltioiden mielenkiinto ja halukkuus osallistua ja tukea on ollut aika hyvä. Me olemme saaneet paljon tukea liittyen tähän suojeluun. Malissa meillä on noin 70 henkilöä itse henkilökunnassa niin, että koulutus kyetään aloittamaan huhtikuun alussa. Tässä on myös YK-ulottuvuus, eli New Yorkissa keskustellaan jatkuvasti tästä afisman muuttamisesta YK rauhanturvaoperaatioksi se, että tämä koko operaatio muuttuisi YK-operaatioksi, mutta me tarvitsemme tähän kuitenkin toisen oikeusperustan, ehkäpä YK-turvallisuusneuvoston lausunnon ensin ja jos näin on, niin se kestää useita kuukausia ennen kuin tämä muutos saadaan toteutettua. Ja me olemme jatkuvasti yhteyksissä YK vastapuolen kanssa tukeaksemme heitä siinä, että tämä saataisiin toteutettua. Tärkeä ulottuvuus tässä on se, että saataisiin kohdennettua annettua koulutusta Malin sotilaille liittyen äh, äh, humanitaariseen apuun, joten me tulemme auttamaan äh, Malin sotilaita tässä. Ja sen lisäksi, jos menen hieman tämän koko mission rajojen ulkopuolelle, niin meidän täytyisi myös saada paikalle Afrikan unionista ja muualta tulevia ihmisoikeustarkkailijoita. Me olemme tälle taanneet rahoituksen, jotta tämä tulee nyt toivon mukaan tapahtumaan tulevina viikkoina. Ministerit puhuivat myös Afrikan sarvesta ja koko tästä Atalanta-operaatiosta. Atalanta on ollut kohtuullisen menestyksekäs, varsinkin jos me katselemme tilastoita ja merirosvotoimien lukumäärän laskemista viime kuukausina. Se on vähentynyt merkittävästi. Oli 176 hyökkäystä vuonna 2011 ja vuonna 2012 vain 36, joten oikeaan suuntaan ollaan mennessä, menossa, mutta ei meidän kuitenkaan tule olla mitenkään itsetyytyväisiä tässä vaiheessa. Ja tämä koulutusmissio Somaliassa siirtyy pikkuhiljaa Ugandasta Mogadishuun. Ugandassa se on tällä hetkellä sitten kun turvallisuus sen antaa mahdollistaa. Me työskentelemme tämän parissa, mutta se tulee tapahtumaan tulevina kuukausina. Sen lisäksi keskustelu keskusteltiin yhteistyöstä YK kanssa, erityisesti ajatellen vuotta 2014. Eli me äh, vetäydymme Afganistanista, joka merkitsee sitä, että jäsenvaltioilta vapautuu aika paljon joukkoja. Ja silloin ehkäpä jäsenvaltiot voisivat antaa YKlle enemmän rauhanturvaajia. Mehän olemme kuitenkin yhteisesti suurin taloudellinen äh, maksaja näissä rauhanturvatoimissa, mutta mitä tulee varsinaisiin joukkoihin, niin EU on alle 5 prosenttia rauhanturvajoukoista, ja tämä on asia, jonka me voisimme saada muutetuksi vuoden 2013 jälkeen. Tässä nyt olivat pääasiat, ja jos nyt ihan nopeasti vielä käsittelisin tätä seuraavaa jatku, jatkoprosessia ennen joulukuun huippukokousta johtopäätökset viime vuoden jouto, joulukuulta asettivat hyvin selvät puitteet ja aikataulun. Ja jäsenvaltiot olivat tähän hyvin halukkaita, koska se on ihan hyvä, koska eihän tätä yksin voida tehdä. Me tulemme järjestämään myös kaikenlaisia seminaareja, konferensseja ja muita tapahtumia. Itse tämä prosessi, sitä valmistellaan kahdessa vaiheessa. Epävirallinen syyskuuhun asti, jossa me nyt tarkistelemme aiheita ja e, etsimme, mitä me saisimme, voidaan saada aikaiseksi näissä keskusteluissa. Me olemme hyvin avoimia. Tarkastelemme myös hyvin konkreettisia puolustusyhteistyöesimerkkejä. Ja sitten me, meillä on myös esimerkkejä Malista, Libyasta ja näistä taistelujoukoista, jotka mainittiin tässä keskustelussa komission jäsen Barnierin kanssa. Meidän tavoitteenamme on asettaa tämä seuraavan puolustusministereiden kokoukseen huhtikuussa Luxemburissa. Se on esityslistalla. Ja sitten kesän jälkeen korkea edustaja tulee esittelemään raportin aiheesta syyskuuhun mennessä. Eli tämän tehtävän hän sai huippukokoukselta joulukuussa, eli liittyen ulkosuhdehallinnon toimiin ja tuloksiin. Ja toisekseen komission tiedonanto puolustus teollisuusmarkkinoista. Ja sitten neuvoston puheenjohtaja te, antaa johtopäätökset joulukuussa. Tarkoituksena on työskennellä tällaisessa asiakokonaisuuksien kanssa niin, että keskustelu voidaan pitää keskitettynä ja me käytämme kaikkia mahdollisuuksia edistyksen saamiseksi. Mainitsin tässä jo neuvoston kokouksen huhtikuussa. Sen lisäksi on tämä vuosittainen eh, puolustusviraston kokous maaliskuussa. Se on myös hyvin tärkeä tapaaminen, jossa monia aiheita voidaan käsitellä. Joten eh, meidän täytyy käyttää näitä tilaisuuksia hyväksemme ja miettiä, millä tavalla toimitaan. Tämä on ainutlaatuinen mahdollisuus. Neuvosto voisi auttaa tässä avaamaan tiettyjä asioita, jos me saamme ne valmisteltua hyvällä tavalla. Mutta tässä on kuitenkin yhteys tämän prosessin välillä, joka johtaa nyt seuraavaan huippukokoukseen ja ulkosuhdehallinnon välillä sellainen yhteys, joka liittyy yhteiseen puolustuspolitiikkaan ja sen rakenteisiin. Ja korkea edustaja on ihan tietoinen tästä. Meidän täytyy tarkastella näitä rakenteita, millä tavalla me operoimme, teemme työtä ja toimimme. Nämä keskustelut tulevat, käy, niitä tullaan käymään aika lailla rinnakkain, enemmän tai vähemmän samanaikaisesti syyskuussa. Joten tässä on nyt vielä aikaa luovalle ajattelulle. Meidän ei tule vetää johtopäätöksiä liian aikaisin. Meidän tulee pitää keskipiste. Mutta tämä nyt on kuitenkin tällä hetkellä tilanne. Vuosi 2013 on yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan vuosi. Merci Kiitos. Ennen kuin annan kollegoille puheenvuoron, muoroja, niin vastaan kolmen kysymyksen ensimmäinen, joka liitetään EOTM Mali asiaan. Eli jossain vaiheessa olisi ajatus, että suunnitellaan jatketa sille, mitä Nigerissä tehdään. Se on siviilihanke. Siinä koulutetaan turvallisuus, viranomaisia, ei-sotilaallisia siis, Malin kanssa, sotilas, voimien kanssa tapahtuva koulutushanke on merkittävä, mutta siellä on myös äh, turvallisuuskoulutusta. Äh, se, että tämä Nigerin hanke jatkuisi Maliin, niin onko siitä ollut keskustelu? Sitten tämä EUTM Somalia. Puhuitte, että mikäli turvallisuusolosuhteet mahdollistavat sen, tämä keskipiste olisi esikunta olisi Mogadishussa, yhtyvätkö kaikki jäsenvaltiot tähän mielipiteen, tähän ajatukseen, vai onko tässä vastahankaajia vielä jäsenvaltioissa? Ja sanoitte, että tästä polling and sharing äh, hyvin trendikästä teemasta puhuttiin. Öm, ähm, tietty määrä ministereitä, en nyt mainitse nimiä, ovat osoit, esittäneet skeptisiä näkemyksiä koskien tätä pulling and sharing-käsitettä. Nämä erimielisyydet, tämä haluttomuus, näkyvätkö ne teidän epävirallisessa kokouksessa vai toimittiinko niin, että pulling and sharing on tällainen taikasauva, joka on tullut neuvostosta ja kaikki olivat yhtä mieltä tämän määritteen tarkoitusperästä ja siitä, mitä se tarkoittaa. Kalero, onko hyvä. No, Kiitos. Minulla on vain kolme lyhyttä kysymystä. Puhuitte komission syystä liittyvää standardisointia ja harmonisointia. Jos komissio tekee tällaisia esityksiä, niin mikä on ollut reaktio jäsenvaltioissa tähän lähestymistapaan? Sehän on ratkaisevan tärkeää, se ilman jäsenvaltioita. Tästä ei tule mitään sitten. Johdonmukaisesti EUn täytyy olla toimintakykyinen, te sanoitte tämän, ja mitä tulee kansalliseen puolustussuunnitteluun, sitä on syytä tarkastella. Minä pitäisin tätä hyvänä, mitä se merkitsee. Siis merkitsee se sitä, että me, me lähestymme tällaista eurooppalaista puolustuksen tarkastelua? Mitä se merkitsee? Mitä merkitsee, että meidän pitää tarkastella tätä suunnittelua? Ja sitten huippukokouksen valmistautumista ajatellen sanoitte, että vaiheessa on seminaareja ja konferensseja. Voimmeko olettaa, että valmisteluvaiheessa myös Euroopan parlamentti vedetään mukaan sovelijalla tavalla? Merci, euh, monsieur Sof. Kiitos, Sofokleos. Niin, meidän Puheenjohtajamme jo kaksi kertaa nyt puhunut vuodesta 2013 erityisenä vuotena. Sanoi, että se on vuosi, jolloin mikä on tärkeä yhteiselle turvallisuus- ja puolustuspolitiikalle huolimatta siitä, että toteamme, että yhä enemmän on vaikeuksia politiikassa. Olemme todenneet, että Malissa koulutus toimii vahvistetut ja puhuitte Malista terrorin uhasta Malissa. Tarvitaan siis varustelua, jäsenvaltioiden täytyy antaa oma panoksensa. Tähän liittyy myös keskustelu YK on eri elimissä siitä, onko tämä nyt, tai pitäisikö tässä tulla YK-operaatio. Ja mistä kaikilla näillä alueilla pitää tapahtua ehdotonta toimeenpanoja pohjimmiltaan. Me voimme tehdä vain yhden johtopäätöksen, nimittäin kaikki liittyy tulevaisuuden valmisteluun tämä Malin toimi, onko olemassa aikataulu, jossa on jo olemassa jonkinlainen loppuhetki näkyvissä, koska nythän päivittäin uhataan ihmiselämiä, päivittäin kuolee ihmisiä. Tuleeko jäsenvaltioita tähän kyllä koordinointia ja tuota toimintaa, koska me pelkäämme sitä, että toisaalta joudumme toteamaan ja havaitsemaan asioita, mutta että me kuitenkaan sitten osoita, että olemme parhaalla tavalla läsnä. Ja tämä on meidän poliittinen heikkoutemme. Puolustusministerit Dublinissa ovat todenneet, että meidän täytyisi ryhtyä johonkin, ja meidän olemme ilmoittaneet, olemme päättäväisiä, mutta onko olemassa suunnitelma? Tämä on sellainen asia, joka tulee pohdituttamaan unionia tulevaisuudessa ja myös jäsenvaltioita, tietysti myös meitä puolustuksen valiokuntana. Me tarvitsemme koordinointia ja lyhyesti sanottuna päättäväisyyttä, toimintaa. Mitä sanotte tähän? Merci, uh, Madame Kopa. Kiitos, Kopa. Thank you, Mr. President. Mr. Popovski. Kiitos, puheenjohtaja. Kiitos myös äh, vieraillemme esitelmästä. Ähm, nostitte tässä puheenvuorossanne esille äh, ihmisoikeustilanteen Malissa. Tiedämme, että kansainvälinen välintulo Malissa on tarkoitettu Malin kansan kansalaisten suojelemiseksi. Ihmisoikeusjärjestöt ovat ilmoittaneet, että Malian, Malin armeija on 2013 tammikuun jälkeen teloittanut kansalaisia, kiduttanut vankeja ja seksuaalista väkivaltaa on myös tapahtunut kostomentaliteetilla Malin armeijan toimesta ilma iskussa kuoli useita ihmisiä Konan kaupungin vallattamisessa. Me toivotamme tervetulleeksi YK on aikomukset lähettää kolmen hengen tiimi tutkimaan ihmisoikeusrikkomuksia. Mutta ryhmänä me olemme sitä mieltä, että on erittäin tärkeää vahvistaa Pohjoismaalissa ihmisoikeusseurantaa koko tämän siirtymäkauden ajaksi – ihmisoikeuskoulutusta pitäisi tehdä EUTM-ohjelman puitteissa. Haluaisin saada tästä kommentteja. Kiitos. Kiitos, Campbell. Thank you, Mr. Chairman. Um, Mr. Papa... Kiitos, puheenjohtaja herra Popowski. Sanoisiko nyt sel- selkyyttä yhteen asiaan? Mistä puhuttiin Euroopan neuvoston kokouksessa? Minä käsitin, että oli jonkinlaista sopimusta, sopimus siitä, että tulevaisuudessa keskusteltaisiin puolustusasioista jotenkin löyhästi. Oliko tämä nyt ensimmäinen kerta, kun tämä otettiin esille, ja mistä nyt itse asiassa siis sovittiin, ja kuka on mukana tällaisessa keskustelussa, jos tällaista tapahtuu. Mutta minä haluaisin vain saada tähän asian selkeyttä. Monsieur Zeller. Ja Kiitos puheenjohtaja. Kiitos, herra Popovski teille teidän raportistanne. Te mainitsitte toiminnan Somalian rannikolla ja muilla Afrikan rannikoilla ja ehkä hiukan provosoiva kysymys, mutta kuulin tämän eräältä laivaston komentajalta, joka on äh, Atlanta-operaatiossa mukana. Hän sanoi, että täällä nyt puututaan seuraaksi, mutta ei syihin. Minusta sen lisäksi, että taistelemme tätä mitä vastaan, meidän pitäisi puuttua syihin. Ja se varmasti johtuvat nimenomaan siitä, että tilanne on se, että Afrikan rannikot ovat Euroopan kalastuslaivastojen tyhjiksi kalastamat, jolloin paikan päällä olevalta väestöltä on viety pois eh, elinmahdollisuudet ja he ovat joutuneet ryhtymään merenosvotoimintaan. Varmasti tätä toimintaa voidaan jatkaa vielä aika pitkään, jos tai joudutaan jakamaan sitä pitkään, jos me pääsemme eroon merensustoiminnan syistä. Meillä on eh, säädeltyä kalan pyyntiä Euroopan vesillä, mitä tulee eurooppalaisiin pyyntilaivoistoihin, mutta näyttää siltä, että tämä ei sitten toimi, kun ollaan eh, Euroopan näköpiirin ulkopuolella. Ja tässä tarvitaan yhteistä toimintaa sekä eh, turvallisuusnormien noudattamista, mitä tulee kauppalaivoistoihin, mutta myös yhdessä Afrikan viranomaisten ja kehitysviranomaisten kanssa, tulisi tarttua näihin syihin, jos minä puhuin. Onko tähän suuntaan meneviä pohdintoja esitetty? Madame Neitz. Neitz. Monsieur le Président, Monsieur Pavlovski, je voudrais... Puheenjohtaja Pavlovski, kiittäisin tästä hyvin kattavasta tilannekatsauksesta, epävirallisesta puolustusministerikokouksesta. Tämä ei ollut tietenkään ensimmäinen laatuaan, toisin kuin kollegat täällä ajattelevat, mutta tämä kaikki hyvin mielenkiintoista. Ja mielestäni meidän rooli ei ole kommentoida tätä kokousta, mutta kun kuuntelin teitä ja kollegoja, pohdiskelin seuraavaa asiaa, jonka, tämän nyt, esi- jonka nyt esitän teille – eurooppalaisessa Euroopan hallinnossa tässä rakenteessa, jota ollaan luomassa, ja korkea edustajan ihmisessä, jossa tässä korkea edustajan roolissa yhdistyy puolustuksen ja hallinnon vastuu. Näin ei ole. Kansallisissa hallinnoissa on puolustusministeri ja ulkoministeri omalla tahollaan niin saat, ulkoministerin tukena saattaa olla myös Euroopan asioiden ministeri. Joten minä kysyn, onko teidän näkemyksenne mukaan tämä epäsymmetria ongelma? Avaako se mahdollisuuksia vai onko se haitaksi? Aiemmassa elämässä muistan ulkosuhteen neuvostossa – suhtauduimme hyvin skeptisesti puolustusministerien epävirallisiin kokouksiin. Emme tienneet, mitä he siellä päättävät. Tai emme tienneet, mistä he saattavat siellä sopia. No, nyt kymmenen vuotta on kulunut, asiat ovat muuttuneet, haasteet ovat paljon suuremmat. Kas näin? No, voisitteko hieman pohdiskella tätä tilannetta? Merci. Et enfin, monsieur. Kiitos, Tasmus. Thank you very much, Mr. Chairman, and thank you very much for... Uh... Kiitos puheenjohtaja, kiitos tilaisuudesta. Minulla olisi erinäisiä kysymyksiä ja kommentteja tehtävänä, mutta loppujen lopulta niitä on vain yksi, koska en halua ottaa pitkään vastauksia niin. Te sanoitte esityksessänne, käytitte lausetta, että jäsenvaltiot kansallista puolustussuunnittelua pitää tarkastella lähemmin. Mitä se tarkoittaa? Ehkä voisitte selkeyttää tätä hiukan, mutta minä luulen, että se tarkoittaa sitä, että joko ulkosuhdehallinto tai komissio tai jokin näiden kahden yhdistelmä tulee tarkastelemaan lähemmin ja kansallisvaltioiden puolustussuunnittelua. Mitä tapahtuu, jos olette eri mieltä siitä, mitä jäsenvaltiot aikovat tehdä? Annan esimerkin. Iso-Britannian hallitus tällä hetkellä painiskelee sen kanssa, korjataan, korvataanko Trident äh, sukellusveneohjelma. Jos näin tehdään, silloin äh, tämä vaikuttaa siihen, miten voidaan äh, miksi ohjuksia soveltaa niin kuin mitä on soveltu Afganissa tai Irakissa. En tiedä, onko tämä hyvä ajatus vai huono ajatus. Ehkä, ehkä herra Van Orden voisi auttaa tässä minua. Mutta jos EU ajattelee, että minkä tahansa päätöksen Iso-Britannian hallitus tekee siitä, miten se soveltaa miten tekee, minkälaisen sovellutuksen se tekee tulevaisuudessa, jos mitä sitten tapahtuu, mitä te teette, mitä te haluaisitte tehdä, mitkä ovat teidän toimivaltanne, voisitko kenties selkeyttää tätä? Um, Gomez. Gomez. Puheenjohtaja Pavoski, anteeksi, että en ole täällä aiemmin. En ehtinyt kuulla Pavoskia, mutta haluaisin kuitenkin kysyä kaksi kysymystä. Ensinnäkin, mikäli puolustusministerit epävirallisessa kokouksessaan puhuivat yhteisen puolustuspolitiikan rahoittamisesta ja siitä, että osallistuttaisiin enemmän sellaisiin hankkeisiin kuin vaikka EUTM-mali, joka olisi helpompaa, jos olisi yhteinen lähestymistapa tähän Tällöin maat voisivat osallistua helpommin näihin hankkeisiin, niin jos keskustellaan tästä puolustusteollisuuden perustasta, kuinka voidaan optimoida ja pelastaa se, mitä meillä nyt on puolustusteollisuuden suhteen nimenomaan koskien budjettipaineista ja leikkauksista kärsivien maiden suhteen. Miten voidaan työntää ja panna alulle kaikki, mitä puhutaan tästä pull and Ja mitä tässä siis voidaan tehdä? Kiitos. Merci beaucoup, Monsieur Popovski. Kiitos, Popovski. Thank you, thank you very much uh, for all the questions. Kiitos, uh, kiitos näistä kysymyksistä. Niitähän tässä tulikin koko joukko, mutta teenpä parhaani vastatakseni. Jos aloitan uh, teidän kysymyksestäni EUTM-mallista ja mahdollisuudesta siviilien koulutuksen. Se on osa meidän suunnitelmaa. Me tarkastelemme kaikkia mahdollisuuksia, mitä meillä on pitkän aikavälin sitoumuksiin Malissa ja Malin kanssa. Me olemme tarkastelleet myös sitä mahdollisuutta, että jatkaisimme tätä siviilimissiota, joka nyt kouluttaa siellä poliisia. Ja meillä on siellä yhteysupseeri, Bamakussa. Ja me aiomme lisätä sinne vielä kaksi muuta yhteysupseeria, joka auttaa meitä suunnittelemaan tätä ulottuvuutta. En voi tässä sen paremmin aikatauluista kertoa, koska tämä, tämä täytyy tapahtua tietyssä kontekstissa, jonka aikana todennäköisesti ei ole sitten aseellista konfliktia. Tämä Tämän lisäksi me olemme saaneet eh, varoja vakausvälineestä tuelle jo tässä vaiheessa niin, että eh, maalin eh, oikeus valtiohenkilöt, viranomaiset kykenevät toimimaan. Tämä on päätös, jonka komissio teki viime viikolla. Ja sitten tämä muutto Somaliaan Mogadishuun, sitä ei ole kukaan siitä ei ole kukaan valittanut. Tämä päätös tehtiin jo jonkin aikaa sitten. Jäsenvaltiot haluavat vain olla vakuutettuja siitä, että on joukkojen omasuojaa ja välineitä, koulutusmahdollisuuksia, niin että kaikki tämä saadaan toteutettua Mogadishussa välittömästi. Eli tämä tulee tapahtumaan todennäköisesti tämän vuoden toisella puoliskolla. Ja mitä tulee sitten voimavarojen yhdistämiseen ja yhteiskäyttöön, liittyy tähän edustaja Gomesin viimeisimpään kysymykseen. Ei tämä nyt ole mikään taikasauva. En minä nyt sanoisi, että jäsenvaltiot ovat skeptisiä, mutta he haluavat tuloksia. Joten me tulemme tekemään ensimmäiset johtopäätökset tästä projektista tämän vuoden aikana, varsinkin vuoden loppupuoliskon aikana. Muistan, että jäsenvaltiot sopivat niin kutsutusta käytännössäännöistä voimavarojen yhdistämisessä ja yhteiskäytössä, joka mahdollistaisi tämän filosofian paremman toimeenpanon kansallisella tasolla, mutta se hyväksyttiin viime vuoden loppupuolella vasta, joten me tarvitsemme aikaa, jotta se täytäntöön pannaan kansallisella tasolla ja sitten me tarkastelemme näitä tuloksia. Kuten aikaisemmin jo mainittiin, niin yhteistyö alueellisella tasolla vaikuttaa hyvin lupaavalta ja meillä on hyvin menestyksekkäitä esimerkkejä, kuten esimerkiksi Alankomaiden ja Belgian yhteinen merivoimien komentaja. Mitä tulee sitten standardisointiin, tämä on asia, joka on otettu esiin jäsenvaltioissa. Tämä on yksi näistä ongelmista. Se on itse asiassa se suurin ongelma, joka liittyy hyvään välineiden siirtämiseen. Tämä esimerkki tulee Saksasta nyt. Saksa mietti sitä, että, tai keskusteli sitä, että Saksa toimittaisi helikoptereita Ranskan armeijan avuksi, niin kävi ilmi, että ne on sertifioitava, mikä on hieman omituista. Sisämarkkinoiden säännöt eivät siis ole voimassa. En minä usko, että komissio, tai siis minä tiedän, että komissio ei tule ehdottamaan mitään lainsäädännöllisiä muutoksia. Tämä on ihan selvä. Mutta kuitenkin asiaa pitää miettiä, jos haluaa kyetä siirtämään välineitä ja jos me haluamme korkean tason sotajoukkojen yhteensopivuuden. Mitä tulee kansalliseen suunnitteluun, tässä yritän vastata myös Sarah Dathmutin äh, kysymykseen. Ei meillä ole toimivaltuuksia kertoa jäsenvaltioille, mitä niiden pitää tehdä. Me haluamme vain varmistaa sen, että kun jäsenvaltiot äh, suunnittelevat tiettyjä äh, asioita, niin ne, voivat tehdä yhteistyötä. Me puhumme tässä nyt tällaisista suunnittelu, suunnitteluyhteyksistä. Ei tässä nyt ole mitään kysymystä mistään äh, siitä, että puututtaisiin toisen maaperälle tai jotain. Ja tässä kaikki on ihan vain äh, vapaaehtoista ja tässä ei puhuta mitenkään Naton puolustussuunnitelmiin. Jos jäsenvaltiot haluavat toimia, niin tätä voidaan miettiä. Mutta tämä on herkkä aihe ja tämä vie aikaa. Meidän ei tule tässä nyt mitenkään painostaa jäsenvaltioita, vaan meidän tulee tässä pikkuhiljaa rakentaa edelleen käytännössääntöjä liittyen voimavarojen yhdistämiseen ja yhteiskäyttöön koska tämä voisi myös hyödyntää NATOa. Ei tässä mitään palomuuria ole Naton ja EUn välillä. Ja aina kun me puhumme näistä yhteisistä mahdollisuuksista ja niiden kehittämisestä, niin meidän täytyy miettiä tässä yhteistyötä puolustusviraston ja muiden välillä. Ja mitä tulee kysymykseen Euroopan parlamentin mukaanottamisesta, toki näin pitäisi olla. Voin vain välittää viestin edelleen esimerkiksi niille jäsenvaltioille, jotka järjestävät näitä tapahtumia. Minusta me hyötyisimme siitä, että parlamentti olisi mukana. Ja sitten Sofoklesin kysymys liittyen Maliin aikataulu on sellainen, että me käynnistämme käynnistämme koulutustehtävän nyt ja se on täysin operationaalinen joskus huhtikuun aikana. Ja suunnitteluoletus on se, että me olemme siellä 15 kuukautta, mutta saattaa olla, että on välttämätöntä pidentää tätä sitoumusta. Rinnakkain me tuemme tätä myös me tuemme rahallisesti myös Afrikan ismaa. Mukana on 4000 afrikkalaista sotilasta Malissa ja naapurimaissa. Ja heistä tulee myös YK rauhanturvasotilaita. Eli me annamme taloudellista tukea ja, ja naapurivaltiot enemmän logistista tukea. Edustaja Koppa kysyi ihmisoikeuksista. No, tämä on osa EUTMn mandaattia. Minähän mainitsin ihmisoikeustarkkailijat. Me tulemme eh, tukemaan heidän nimittämistään eh, taloudellisesti, mutta osa EUTMn mandaattia on eh, kohdennettu Malin sotilaiden ihmisoikeuskoulutus. Eli tämä ei, ei ole, tai siis tämä ei ole pelkästään tavallisten sotilaiden kouluttamista, vaan taistelutehtäviin, vaan he tulevat saamaan myös koulutusta ihmisoikeuslainsäädännöstä. Sitten Euroopan neuvosto on keskustellut puolustuksesta aikaisemmin, muistaakseni 2008, jos en oli ihan väärässä. Van Rompuy teki päätöksen viime vuonna, muistaakseni juuri ennen Naton huippukokousta Chicagossa siitä, että Euroopan unionin huippukokouksen esityslistalle asetetaan myös puolustuskysymykset. Eli jäsenvaltiot ja valtioiden päämiehet keskustelevat näistä asioista joulukuussa huippukokouksessa – tämä kokous, josta juuri kerroin, oli ensimmäinen, tai no se oli ainakin tärkeä askel näissä tämän huippukokouksen valmistelutöissä. Mr. Teller, olen samaa mieltä siitä, että merirosvouden, piratismin lähtökohta on maalla. Potton tämän ottanut usein esiin ja hän on ihan oikeassa. Me olemme saavuttamassa hyviä tuloksia, kun merirosvojen hyökkäysten lukumäärä on vähennetty, mutta emme me e, saa lopetettua merirosvoutta e, ajamalla heitä takaa vain merillä. Meidän täytyy esimerkiksi luoda e, vaihtoehtoisia työllisyysmahdollisuuksia maalla. Kalastus on yksi hyvä mahdollisuus ja tästä onkin tehty tällainen integroiva vaihtoehtoinen ohjelma, jolla pyritään luomaan mahdollisuuksia kestävälle kehitykselle maassa Afrikan sarvessa. Me olemme käynnistämässä erityiskoulutusta näille tämän alueen maille. Tähän kuuluu Somalia, Seychellit, Mauritius, Kenia, Tansania pitkällä aikavälillä. Me haluamme auttaa heitä kouluttamaan omia rannikko, rannikkovartiostoansa niin, että heidän ei enää tarvitsisi laskea EUn tai Naton laivastojen varaan, avun varaan. Joten tässä on jo Jykap Nestor. Djiboutissa on päämaja ja tämä koulutus on jo käynnistetty. Merirosvous on hyvin houkutteleva bisnes ja tämä täytyy saada muutettua. Amiraali Potts, jota minä kovasti ihailen, hän kertoi aika mielenkiintoisen eh, e- esimerkin. Nämä eh, lunnassummat vuonna 2011 olivat noin 150 miljoonaa dollaria, kun taas eh, se, mitä somalit ulkomailta lähettävät, on noin kaksi miljardia. Eli siis onhan olemassa todellakin kaikennäköisiä erikin lähteitä rahoittaa Somalia kuin merirosvous. Sitten edustaja Näits kysyi asymmetriasta, onko se hyvä vai paha. No, me yhdistämme tässä ö, kehitysyhteistyöministeriö, puolustusministeriö ja, ja muita ministeriöitä. Ei minusta tämä ole mikään ongelma. Meidän täytyy vain hyväksyä se, että me olemme aina riippuvaisia jäsenvaltioiden ö, hyvästä tahdosta ja varoista. Meillä ei ole mitään omia varoja, enkä usko, että tätä tulee ainakaan ihan lähitulevaisuudessa olemaan. Mutta se, että meillä on tällainen äh, yksikkö ja puheenjohtaja, antaa meille tiettyä koherenttiutta näihin toimiin. En puhunut teille tästä toisesta kokouksesta, joka järjestettiin Dublinissa ennen äh, puolustusministeriöiden kokousta oli eh, kehitysyhteistyöministereiden kokous, jossa puhuttiin myös Afrikan sarvesta ja Malista, ja minulla oli ilo olla molemmissa kokouksissa. Ministerit eh, keskustelivat näistä asioista eri eh, lähtökohdista, mutta minulla oli hyvä mahdollisuus kertoa kehitysyhteistyöministeriöille sitä, mitä me suunnittelemme, ja sitten taas esitellä heidän keskustelunsa lopputulokset puolustusministereille. Ja tällä tavalla saatiin parempi kuva, ja minusta me olemme edistyneet siinä, kun me koordinoimme näitä esityslistoja ja pyrimme tarkastelemaan asioita koordinoidummalla tavalla. Toivon mukaan, no ainakin yritin tässä nyt tehdä parhaani vastatakseni tähän äh, puolustussuunnittelun kansallisella tasolla ja Euroopan rooliin siinä. Ja sitten vielä edustaja Gomesille, ei, emme keskustelleet mitenkään erityisesti rahoituksesta sinällään. EUTM Malille käytetään omaa mekanismia, koska se on sotilasoperaatio. Ja toki varojen käyttöä täytyy optimalisoida. Sehän on pyrkimys varojen yhdistämisessä ja yhteiskäytössä. Meidän täytyy arvioida tulokset. Toivon mukaan meillä on tuloksia ja toivon mukaan huippukokous on se impulssi, että siirrytään korkeampaan vaihteeseen ja mennään eteenpäin. Ja että tästä ei tulisi vain mitään poikkeusta Euroopan tasolla. Kiitos. Merci. Je saisis l'opportunité pour euh, rassurer nos collègues. Kiitos. Tässä saimme äh, varmasti rauhoitettua ison Britannian äh, edustajat, jotka olivat tänne saapuneet suurissa joukoin kuulemaan, että äh, onko mitä sanottavaa Barnierilla on ja Barnierin käsissä ei ole vielä kansallisten armeijoiden komentosalkut. Tästä on keskusteltu tästä, että voitaisinko harkita kansallisten puolustusvoimien toimintoja ja näitä kysymyksiä ja budjettileikkauksia ja budjettien optimointikysymyksiä. Kysytään kaikilta puolustusministeriltä ja siitä, minkälaisen varoja puolustukseen kullakin jäsenvaltiolla on käytössä, niin olen sitä mieltä, että kaikkein voimakkaimmatkin armeijat, Iso-Britannia ja Ranskan armeijat mukaan lukien, e, kärsivät niin kovista budjettileikkauksista, että yksin me emme pysty vastaamaan kaikkiin niihin haasteisiin, joita meidän edessämme on. Mielestäni Mali on tässä nyt sellainen tekijä, että me emme näe metsää puilta, että ei, tässä on isompi ongelma käsillä. Mm. Helmikuun puolivälissä innokkuus ei ollut kovinkaan suuri. Muistutan, että kuinka paljon puolustusministeriä paikalla oli. Mikäli epävirallisiin ministerikokouksiin osallistuu kolmasosa ministeriöistä, niin tässä kyllä tämä on hieman huolellista nähdä, että nämä työryhmän aikaansaannokset eivät ole vielä kovinkaan helmällisiä. Ja minä pelottaa, että 2013 joulukuun neuvoston aika kun koittaa, niin meillä ei ole kovinkaan konkreettisia ehdotuksia tuloksista nyt puhumattakaan. Uskon, että siinä on vain tällainen hyvien aikomusten luettelo, joka on loppujen lopuksi todella kaukana tarpeesta, ottaen huomioon uhkaan, toimintakykyyn, ja mitä tulee siihen, että määritellään meidän painopistealueet ja prioriteetit, olisi erittäin hyödyllistä, että meillä on edelleen tiiviit suhteet valiokunnassa. Me tulemme kuulemaan eri henkilöitä, toimielimiä ennen neuvoston kokoontumista. Olisi hyvä tietää, mitkä ovat tärkeimmät tekijät yhteisessä puolustuspolitiikassa. Mikäli me haluamme antaa tälle politiikalle se sija, mikä sille kuuluu, tämä on ihan sopimusta mahdollistama asia. Tämä ei ole mitenkään muutaman MEPin päivä on, vaan tämä on ihan asia, jonka jäsenvaltiot ovat yhteisesti hyväksyneet. Kiitos paljon. Mitkä ovat teillä seuraavat merkittävät asiat, tapahtumat liittyen puolustuspolitiikkaan? Viraston kokoontuminen maaliskuussa ja valmistautuminen huhtikuun ministerineuvostoon. Luxemburgissa toivottavasti neuvoston ministerit, jotka ovat viraston palveluksessa, saavat paikalle. Kiitos paljon. Me jatkamme huomenna Biltin ja Sikorskin kanssa. Ja uuden Seelonin ministeri, puolustusministeri on puhumassa meille tämän jälkeen Bilt ja Sikorski. Ja pyytäisin, että koordinaattorit jäävät tänne työvaliokunnan kokoukseen.